264 kohta 4 sen mukaan ähm, ei ole tullut pyyntöjä ähm, muutoksiin ähm, äänestysajoista, joten jatkamme äänestyksiä. Seuraavaksi yksinkertaistetun menettelyn ala